Well, good afternoon. First thing, you know, we have to adopt the agenda if there are... Hyvää iltapäivää. Niin kuin tiedätte, ensimmäisenä kohtana on esityslistan hyväksyminen. Etenemmekö siltä pohjalta, että esityslista on näin hyväksytty? Toinen kohta. Haluaisin todeta, että meillä on parlamentaarinen yhteistyövaliokunta Persalahden alueen yhteistyövaliokunta paikalla. He ovat täällä nyt salissa. Haluaisin tervehtiä heitä. Voimme siirtyä ensimmäiseen kohtaan esityslistallamme, joka on näkemysten vaihto Jose Ramos Hortan kanssa. Kyseessä on YK eri, pääsihteerin erityislähettiläs Kinea bissaussa hän on myös Itä-Timorin entinen presidentti ja Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Hänellä on pitkä kokemus. Hän käyttää puheenvuoron tästä aiheesta ja jos teillä on kysymyksiä tämän jälkeen, niin pääsette puhujalistalle. Herra Horta, olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman, um, honorable members. Uh... Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kiitoksia, että esännöitte minua täällä uudessa virassa, niin olen ollut tässä talossa monta kertaa, 30 vuoden ajan käynyt täällä. Ja olen tuntenut itseni kovin tervetulleeksi. To uh, present the case of uh, Timor-Leste. Uh, I have to tell you a little story. I don't want to steal much time from uh, my main mission here, but a few... Muutama viikko sitten olin Davosissa ja keskustelin siellä eurooppalaisten kanssa. Jotkut kommentoivat myönteisesti Nobelin rauhanpalkintoa, jonka Euroopan unioni sai. Ja eräs totesi, että Kuka on se idiootti, joka Euroopan unionin asetti ehdolle palkinnon saajaksi? Sanoin, että no minä olen se idiootti. sitten puheenjohtaja Barroso Lissabonin konferenssissa muutama viikko sitten julkisesti. Anna Gomes, hän kovasti tätä vastusti, tunnen hänet henkilökohtaisesti. Mutta Miksi minä asetin unionin rauhanpalkinnon saaja ehdokkaaksi? Monien vuosikymmenten aikana Euroopan unioni oli yksin YKssa, New Yorkissa, Genevessä, ihmisoikeuskomissiossa, joka, jota ei enää ole, ja pyrki edistämään ihmisoikeuksien pyhää asiaa ja usein kahdenvälisissä suhteissanne olette joutuneet maksamaan kovan hinnan. Te olitte niitä, jotka panitte käyntiin luovaa yhteistyötä yhteistyösopimusten puitteissa, kotonun sopimuksen kautta, sitä ennen lomen sopimuksen kautta, kaikki paitsi aseita aloitteen kautta, ja pyritte edistämään reilua kauppaa kolmannen maailman maiden kanssa pystyitte myös pääsemään eteenpäin toisen maailmansodan aiheuttamasta tragediasta ja rakentamaan yhteiset instituutiot. Eräänä päivänä laadin hyvin pitkän perustelun Nobelin komitealle Osloon. Davosin yleisö oli yllättynyt, niin että joku kaukaisesta maailman kolkasta, pienestä maasta, en tiedä oliko muitakin jotka tätä nimitystä ehdottivat, mutta minä olin ehdotuksen takana. Jos tämä olisi ollut eurooppalaisen tekemä ehdotus, niin kenties se olisi ollut puolueellinen, mutta todella kyseessä oli pienen maan pieni edustaja. Ja kyseessä on se, minkä puolesta Euroopan unioni on aina seissyt. No, tämä ennen kuin siirrymme Guinea-Bissan tilanteeseen. Kun Ban Ki-moon, YK pääsihteeri, pyysi minua esittämään pyrsi minua asettumaan erityislähettilään tehtävään, niin me totesimme, että me nostamme tätä tehtävää nykyisestä statuksesta niin, että se on suoraan pääsihteerin halaisuudessa niin, että henkilökohtaisesti olen tässä vastuullisena. Olen tavannut kaikki kumppanit ja turvallisuusneuvoston jäsenet New Yorkissa, myös monet muut ekovasin edustajat, CPLPn edustajien kaikki, jotka todella halusivat uudelleen sitouttaa Guinea-Bissaun tähän prosessiin. Kaikki tunnustavat sen, että monien vuosien ajan kansainvälinen yhteisö oli epäonnistunut siinä, että se pyrki saamaan maan kestävällä tavalla mukaan sekä hyvinä että huonoina aikoina tähän prosessiin. Huonoina aikoina ei vain pakata kipsuja ja kampsuja ja lähdetä pois. Hyvinä aikoina totta kai on mukana, mutta huonoina aikoina erityisesti on sitouduttava tähän prosessiin. YK on aina ollut varsin rajallisessa määrin edustettuna Guinea-Bissaussa, joten pääsihteeri todella päätti kohottaa statusta tässä missiossa niin, että kyseessä on pääsihteerin alainen operaatio. Tämä on nyt Malin tai Afganistanin rinnastettavissa oleva operaatio. Pääsihteeri ja se turvallisuusneuvosto ovat myös pyytäneet minua äh, tarkastelemaan tätä nykyistä missiota ja tekemään ehdotuksen turvallisuusneuvostolle toukokuussa, jos tarve vaatii siitä, kuinka YK on läsnäolo muotoutuisiin uuteen uskoon Guinea-Bissaussa. YKlle aion suositella sellaista toimia, joka olisi merkityksellisempi ja ottaisi huomioon kokemuksemme. Toimintamme ei ole tuottanut sellaisia tuloksia, joita ihmiset Kineavissa ovat halunneet. Meillä ei ole selkeästi määriteltyä missiota. Meillä ei ole keinoja, välineitä, joilla tähän tavoitteeseen pääsisimme. Eli olemme tuomittuja epäonnistumaan. Onko Euroopan unioni sitten mainensa veroinen kansan silmissä? Ihmiset kyselevät, miksi äh, tämä operaatio, miksi edelleenkin Guinea-Bissau on äärimmäisen köyhä maa, miksi poliittiset johtajat ovat epäonnistuneet, mutta kenties myös kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut. Aivan niin kuin tässä hiljan kysyin, kävin siellä armeijan päämajassa kinea pissaussa ja tulin sitten sieltä ulos sydänmurtuneena. Miten me, miten me ihmiset voimme kohdella toisia ihmisiä tällä tavalla? Armin, ka, armeijan kasarmit, päämaja, keittiötilat, majoitustilat parakeissa olivat järkyttävät poliittisen johtajuuden epäonnistumisestahan tässä on kysymys. Meidän täytyy kantaa vastuu eturintamassa. Me poliittisina päättäjinä olemme vastuussa, mutta myös niiden, jotka aikovat auttaa meitä, heidänkin täytyy hyväksyä tämä vastuu. Miksi kukaan ei tällä hetkellä – ota vastuulleen sitä, että rakennettaisiin asianmukaiset tilat sotilaille. Hekin ovat ihmisiä. Ihmisiä ei voi kohdella tällä tavalla, sillä tavalla, jota heitä kohdellaan Guinea-Bissossa. Kerroin pääsihteerille ja kaikille turvallisuusneuvoston jäsenille, että aion puhua suunin puhtaaksi, puhun totuutta, totuuden kaikille, jotka vain haluavat kuunnella. En lähde lukemaan jonkun muun kirjoittamia käsikirjoituksia. En allekirjoita raportteja, joihin en itse usko. Pääsihteeri ja turvallisuusneuvosto ansaitsevat kuulla totuuden. No mikä guinea on tilanne tällä hetkellä on? Pääosin rauhallinen. Guinea-Bissau ei ole Mali, se ei ole Kongo, siellä ei ole aseellista selkkausta käynnissä, jossa olisi kaksi osapuolta mukana. Valtio ei toimi. Armeija on eh, systemaattisesti puuttunut valtiokoneiston toimiin, mutta siviilihallinto ei ole vain saanut tuloksia aikaiseksi tyydyttävällä tavalla. Nyt kun kansainvälisesti koordinoidusti tehdään yhteistyötä, toivomme, että guinea on tämänhetkiset viranomaiset yhdessä kansallisen, kansalliskokouksen, joka on ainut parlamentaarisesti valittu elin, saavat aikaiseksi niin sanotun tiekartan nyt keväällä, joka sitten voisi johtaa vaaleihin Guinea-Bissaussa marraskuuhun, joulukuuhun mennessä. Tämä on myös ECOVASin johtajien oletus lähtökohta. He kokoontuivat Norsunluurannikolla. Tämä olettaisin on myös Euroopan unionin odotus ja tämä on minun odotukseni. Me teemme yhteistyötä heidän kanssaan, jotta saamme aikaiseksi vapaat demokraattiset vaalit vuoden loppuun mennessä. Ehdotan, että määriteltäisiin uudelleen se, mitä siirtymäkausi tarkoittaa. Perinteisesti siirtymäkausi on katsottu olevan ajanjakso tämän päivän ja tulevien vaalien välillä, mutta oikeastaan Kinepisassa on kaksi siirtymäaikaa. Ensimmäinen jakso tästä hetkestä vaaleihin ja toinen vaihe vaaleista siihen, kunnes kattava hallitus on muodostettu niin, että häviäjiä ei synny. Tämä tarkoittaa sitä, että puolueet, jotka osallistuvat vaaleihin, ovat ehdolla ja ottavat kantakseen haasteet, joutuvat toimivan niin, että häviäjiä ei synny. Voittajapuolueen täytyy kutsua myös toine, toiseksi ja kolmanneksi tulleet puolueet mukaan inklusiiviseen hallitukseen tuleviksi kolmeksi viideksi vuodeksi. Toki tiedän, että tämä on helpommin sanottu kuin tehty. Vaaditaan äh, todellakin karismaattinen, poikkeuksellinen johtaja, joka saa pidetyksi koalition kasassa kolmen jopa viiden vuoden ajan. Varmaankin veljet Euroopassa ymmärtävät, miten vaikeaa on, on pitää koalitiot toimintakykyisinä ja koossa. Tämä on haaste, jonka me esitämme poliittisille johtajille. Toinen vaihe olisi valtion uudelleen rakentaminen, uudelleen järjestäminen. Lähestulkoon kaikki on aloitettava uudelleen tyhjästä nollapisteestä. Kinebissä johtajien haasteena on se, että täytyy tunnustaa ne ongelmat, joita maalla on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana. Täytyy hyväksyä kansainvälinen apu myös interventioiden kautta niin, että avustustoimet, rahoitus on arvioitava ulkopuolisten toimesta, esimerkiksi kahdenvälisten kumppanien, Maailmanpankin, IMFn toimesta. EU on sitoutunut Kinevissan auttamiseen varsin avokätisesti. Toivon, että olisi myös sellaisia sanktioita, jotka toimisivat silloin, kun niitä tarvitaan, mutta te olette toimineet, toimineet oikein on ollut sellaisia ohjelmia, jotka todella ovat voineet auttaa kansaa. Luotan teihin siinä mielessä, että nyt voisitte laajentaa ohjelmia kattamaan myös kansalaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunta. Jos ette katso, että ehdot täyttyvät, niin että olisitte suoraan yhteydessä viranomaisten kanssa. Mutta täytyy muistaa, että viranomaisten takana ovat kansalaisjärjestöt, kansa, äh, kirkot, äh, YK, minä itse. Eli löytyy kyllä tapoja tehdä yhteistyötä meidän kanssamme, luoda eh-, ehdot, luoda olosuhteet vakaudelle ja vaalien järjestämiselle. Täytyy muistaa myös huumekauppa ja järjestäytynyt rikollisuus. Kansainvälisessä lehdistössä, tiedotusvälineissä on puhuttu paljon siitä, miten Kinebisausta on tullut jonkinlainen huumevaltio kuljetusreitti kansainväliselle huumekaupalle. Olisin kyllä tästä eri mieltä. Ne, jotka tällaisia väitteitä ovat esittäneet, mitkään tähän ei ole vielä onnistunut vakuuttamaan minua YK on erikoisviraston mukaan lukien siitä, että Guinea-Bissau olisi jonkinlainen huumekaupan keskus. Toki siellä paikan päällä oli merkkejä vauraudesta, joille ei, ei perusteluja löytynyt. Minä kävin sellaisen miehen kotona, josta kaikki sanoivat, että hän on huumekartellin johdossa Guinea-Bissaussa. Hän asuu tunnin matkan päässä Bissausta – Ja siellä autotallissa oli melkomoisen ylellisiä autoja. Sitten eräänä päivänä sanoin, että voinko tulla käymään vierailulla. Hän elää sellaisessa talossa, joka nykyhinnoilla olisi noin 10 000 dollarin arvoinen rakennettuna punatiiltä ja, ja sementtiä ulkopinnaltaan, ei varsinaisia seiniä. Ei yhtään henkilökohtaista siviiliautoa hänellä siellä ollut loppujen lopuksi. Sitten Dakarissa mm, merenranta huvilla pyysin saada tietoja, missä kyseisen kenraalin villa sijaitsee. Kysyin näitä tietoja samalta äh, tiedotustoimistolta, uutistoimistolta. Toki järjestäytynyttä rikollisuutta Länsi-Afrikassa on, mutta Huumeita edelleenkin tuodaan Kolumbiasta, Boliviasta, Perusta, Latinalaisesta Amerikasta. Sieltä niitä kuljetetaan lentokoneilla ja laivoilla läntiseen Afrikkaan. Niitä tulee Guinea-Bissauhun, Maliin, kaikille rannikkoalueille Länsi-Afrikassa. Mauritanian kautta niitä kulkee, Marokon kautta niitä kulkee matkalla Eurooppaan. Toki Guinea-Bissau on myös tässä reitillä. Jos eteläamerikkalaiset omine armeijoineen ja laivastoineen ei pysty tällaista huumetuotantoa kitkemään, pysäyttämään kauppaa, jos Eurooppa ei pysty poliisitoimin koulutuksella pysäyttämään huumevirtaa Eurooppaan, niin älkää lähtekö pelkästään afrikkalaisia syyttämään, länsi-afrikkalaisia syyttämään. He ovat tämän toiminnan varsinaisia uhreja. He ovat Euroopan ja Latinalaisen Amerikan välissä. Mitä sitten voitaisiin tehdä tämän estämiseksi? Läntinen Afrikka ja Guinea-Bissau pitäisi saada estetyksi, ettei, ettei se, etteivät ne enää enempää luisuisi tällä järjestäytyneen rikollisuuden myötäisellä tiellä. Meidän on ryhdyttävä ennaltaehkäiseviin toimiin. Ennusteet ovat niin vakavia. Guinea-Bissaussa todella saadaan aikaiseksi tuloksia, jos Euroopan unioni sitoutuu vahvalla tavalla, jos heitä voidaan auttaa perustamaan pieni merivartioyksikkö niin, että puututaan myös laittoman kalastukseen, jota eurooppalaiset alukset pääasiassa tekevät. Jotkut eivät halua puhua laittomasta kalastuksesta, koska eurooppalaiset ovat siinä kunnostautuneet. Eli sitten jää tämä huumeongelma. Myös laittoman kalastukseen liittyy siis ongelma. Ja länsi-afrikkalaiset menettävät tässä kymmeniä tuhansia dollareita. Sen on loputtava. Sitten huume ja esimerkiksi salakuljetus, rajat ylittävä kauppa ja niin edelleen. Guinea-Bissau on varsin rauhallinen paikka. Siellä ei ole etnistä väkivaltaa eikä myöskään uskonnollista ääri aineisto, ääriliikehdintää. Guinea-Bissau voisi olla esimerkki poliittiselle elitille tässä mielessä. Muslimit ovat enemmistönä, sitten siellä on protestantteja ja katolisia, heillä on yhteinen äh, komitea ja he todella yhdessä kokoontuvat tässä komiteassa. Puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, päätän puheenvuoroni tähän ja vetoan teihin. Jos on sellaisia varoja, joita voitaisiin myöntää Guinea-Bissaulle, jos teidän sääntönne nyt ovat sellaisia, että tukimahdollisuudet on pysäytetty, niin ei pidä käydä niin, että tämä eskaloituu niin kuin esimerkiksi Malissa. Jos ette voi myöntää varoja poliittisen tilanteen takia, niin kenties sitten pääsihteerin erityisedustajan kautta tämä voitaisiin allokoida. No jos ette minun luota, niin myöntäkää nämä varat sitten UNICEFille tai vaikkapa VFFlle. Kenties omissa ohjelmissanne voisitte käyttää eri reittiä tämän tuen myöntämiseksi. Kiitos. Uh, Joo, nyt on kuultu alustus selkeästi. Ja kovalla äänellä nyt pyytäisin herra Salafrankaa aloittamaan keskustelun kommenteilla tai kysymyksillä. Joten teillä puheenvuoro. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa tänne herra Ramos Ortajalle kerran tänne Euroopan parlamenttiin. Meillähän on ollut mahdollisuus keskustella teidän kanssanne useaan kertaan ja toivotamme teille todellakin onnea tälle kaudelle, jonka YK pääsihteeri teille on myöntänyt. On totta, että Guinea-Bissa on tilanne itsenäistymisestä, itsenäistymisestä vuonna 1974 Portugalista alkaen on ollut monimutkainen. Presidenttejä on ollut paljon, monet heistä eivät ole kauttaan tehneet loppuun asti. Meidän ajalla sitten Jeiren murha 2009 ja Sanja Doos, joka myöskin menehtyi. Ja sitten vielä loppujen lopuksi tämä vallan kaappaus. Sanoitte aivan selvästi, että guinea on tilanne ei ole vastaavanlainen kuin Malissa, mutta ei pidä kuitenkaan sulkea sitä, että joitakin linkkejä voisi olla. Yhteneväisyyksiä löytyy sellaista maista kuin Mali, Mauritania ja Libya tämän maan kanssa, emmekä tätä itse keksineet, vaan YK sanoi sen vuodesta 2004 alkaen kokaini virta, joka tulee tuolta Etelä-Amerikasta, on suuntautunut Gineanlahden maihin. On myös maita kuten Nigeria, jotka hyvin selvästi välittävät eteenpäin heroineja, joita on tuotetaan Afganistanissa, Pakistanissa, Kiinassa, Laosissa ja muissa maissa. Todellakin on joitakuita, jotka puhuvat huumevaltiosta. Ja tällä hetkellä nämä maat ovat tämän huumeen, huumetta tuomassa Eurooppaan Andien maasta tuotettuja huumeita myöskin tulee omaan maahani Espanjaan. Meidän olisi tätä tilannetta pohdittava. Etelä-Atlantti on hyvin keskeinen tässä keskustelussa, joka koskee globaalia turvallisuutta ja uskon, että Sahelin alueen kriisillä on merkittäviä vaikutuksia myös tähän kyseiseen maahan. Minun mielestäni e n on tuettava YK on ponnistuksia Guinea-Bissaussa, niin kuin se on tehnyt merirosvouksenkin alalla. Ja tässä on kaksi vaihetta. Ensinnäkin vaalien kautta tilanteen normalisointi. Tästä haluaisin esittää kysymyksen. Voisitteko antaa meille konkreettisempia päivämääriä siitä, kuinka te näette vaalien prosessin etenemisen ja sitten tietenkin vaalien pitäminen ei ole mikään päätöpiste, vaan lähtöpiste. Teillä on merkittävä kokemusta tässä asiassa, joka liittyy siihen, että rakennetaan uudelleen valtion instituutiot. Tämä olisi siis se toinen vaihe. prosessista todella haluaisin kysyä, ja sitten niin tehän viittasitte sotilaaseen, jolla oli vain tämä 10 000 dollarin talo. Kuinka vertailette tietoja joita saatte järjestöltä, ne se, nehän osoittavat, että kokainin tuotannon liikenne on suuntautumassa Ginean lahdelle ja Ginean Bissahon. Kuinka, kuinka sitä verrataan näihin meillä oleviin tietoihin? Kuinka Euroopan unioni voisi tarkemmin auttaa kyseistä maasta seuraten YK suosituksia? jotka YK tulee hyväksymään teidän kertomuksenne pohjalta toukokuussa. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Salaflanka. Mrs. Gomes, please. Presidente, é um prazer Kiitoksia, puheenjohtaja. Onkin ilo nähdä teidät täällä jälleen kerran, niin kuin täällä sanottiin. Meille tämä on myös helpotus. Teillä on valtavasti poliittista kokemusta, kokemusta kansainvälisistä suhteista ja valtion miehenä olemista, että nyt olette YKssa, guinea Vissa on palveluksessa, se on meille suuri helpotus. Haluaisin esittää teille kolme kysymystä. Ja seuraan tässä Salafrankan polkua. Ensinnäkin haluaisin, että kertoisitte geopoliittisesta kontekstista, jossa uskotte Guinea-Bissa on etenevän. Sanon tämän siksi, koska tiedämme, että siellä Afrikan vallat käyvät valtakamppailua, kun ajatellaan Guinea-Bissaun kautta tv Eko Vasen toiminnassa on eh, Nigerian ja Angolan toimia käsitelty myös Senegalin tapaisella valtiolla on suoria intressejä Guinea-Bissaussa mukaan lukien guinea on epävakauttaminen, koska sieltä on löydetty öljyvaroja alueelta, jota ei ole vielä täsmällisesti määritelty eikä, eikä myöskään maan rajojen suhteen ole tarkkaan paikallistettu näitä. puheenjohtajan viittasi puhe, huumekauppaan myös terrorismi on, on ilmiö, joka näkyy koko tällä alueella ja sen vaikutuksia on näkynyt myös merellä merirosvouksen muodossa. Ne eivät enää kuulu Intian valtamerelle, vaan myös Ginean lahdella näitä on nähty haluaisin, että voisitte näistä alueellista puitteista puhua. Edelleen haluaisin kysyä teiltä, kun ajatellaan tätä ensimmäisen ja toisen vaiheen murrosta, niin mahtuisiko siihen parlamentaarinen ulottuvuus väliin? Mehän puhumme kotonuusopimuksen alle kuuluvasta maasta, EUn kumppanista. Uskotteko, että parlamentaarisella ulottuvuudella olisi mahdollisuuksia. Tässä kyseessähän on kuitenkin maa, jolla on tietynlaista kokemusta parlamentaarisista. Haluaisin tietää, missä määrin meistä Euroopan parlamenttina voisi olla hyvä hyötyä tässä prosessissa. Lopuksi haluaisin sanoa, että panin merkille viittauksen rahoitukseen, jonka mainitsitte. Kun ajatellaan teidän ne toimintaa. Oletteko jo ohjelmoineet jotakin Rova Ashtonin tai komission jäsen Pibalksin kanssa? Minun tietääkseni Euroopan unionin talousarviossa on osa Euroopan unionin kehitysrahastosta, joka on omistettu Guinea-Bissalle, ja se on osittain jäädytetty, ei kokonaan, mutta osa siitä on jäädytettynä. Ja minun tietojeni mukaan tämän vuoden loppuun mennessä toivotan, että voitaisiin soveltaa, että, että, että Guinea-Bissaussa olisi nämä vaalit. Euroopan unioni voisi mahdollisesti yhdessä YK yksikön kanssa tässä toimia. Haluaisin sanoa seuraavaa. Minä olin tässä parlamentissa yksi niistä äänistä, jotka nousivat Euroopan unionin päätöstä vastaan, kun lopetettiin tämä, lopetettiin tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka Guinea-Bissaussa. Tarkoituksenahan oli tuolloin keskittyä juuri turvallisuuteen ja puolustukseen. Sanoitte, että uudistus ei ole ainoastaan turvallisuuden puolustuksen uudistus, vaan valtion uudistus. Ajatus siitä, että luodaan valtio. Nyt haluaisin tietää, oletteko sitä mieltä, että voitaisiin oikeuttaa Euroopan unionin tiivimpi mukanaolo ei ainoastaan sotilaisesti, vaan niin, että voitaisiin auttaa valtion rakentamisprojektissa maassa, joka on vielä kumppanimmekin. Kiitoksia. Mr. Tanok. Kiitoksia Anna. Sitten herra Tanok. Kiitoksia puheenjohtaja. English. I used to collect stamps as a boy. Minä keräsin postimerkkejä pikkupoikana Itä-Timorin tekijä. Aina minua kiehtoi tämä maa. Ja kun puhuin ensimmäisen kerran 99 tässä parlamentissa, niin se oli Itä-Tiromista. Ja silloin Shannon Guzman ja teidän nimenne tuli silloin ensimmäisen kerran esiin, kun teillä oli sankarillista taistelua portugalilaisia vastaan ja sitten Indonesian miehitystä vastaan maassanne. Ja äskettäin sitten olen ollut mukana äh, Itä-Saksan, äh, anteeksi, Afrikan sarven raportissa, joten, mutta Itäkinä nyt on melkein epäonnistunut valtio, joten Afrikan sarven raportoijana liittyen siihen kysy- kysymykseni koskee myöskin Sahelin alueen ihmisoikeustilannetta. Miten paljon, miten paljon olisi järkeä mm, ideassa, jossa kun on tämä Länsi-Saharan reitti, jossa liittyy ihmiskauppaa, huumeita Länsi-Saharan islamisteihin ja sieltä jopa Nigeriaan. Ajattelen aina, että katolilaisia on eniten uusissa Gineassa, vaikka siellä onkin muslimeja, se oli mielenkiintoinen asia. Somalia, Al-Shabaab ja yhteydet myöskin Intian valtameren Somalian rannikon merirosvoihin. Miten nämä yhteydet, jotka nyt ajatellaan olevan huumekaupan välillä, islamistiterrorismin välillä ja myöskin ihmisten ja aseiden salakulutuksen välillä, onko tämä ilmankin fiktiota? Ja sitten viimeisenä vähän hieman provokatiivinen kysymyskin jopa, että kun otetaan huomioon huumeongelmat, mikä on kantanne, kun olet aiempi valtion päämies, niin että dekriminalisoitaisiin huumerin käyttö ja miten globaalilla tasolla. Herra Feil. Um, Kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä ja onnitella siitä, että olette täällä jälleen. Tämä on meille suuri kunnia saada kuunnella teitä täällä Edelleen haluaisin sanoa, että luotamme suuresti siihen, että teidän kokemuksellanne ja maalaisjärjellänne voitte auttaa meitä suuresti tässä hankalassa pähkinässä. Kuten tiedätte, kesäkuussa 2012 Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jossa olivat mukana parlamentin poliittiset voimat. Ana Gomes oli yksi niistä henkilöistä, jotka eniten työsti kyseistä päätöslauselmaa, ja siinä viitattiin Genevissa on tilanteeseen. Jos yleisesti kuvaillaan, niin sen sijaan, että yleisemmin kuvailtaisiin tilanne, että Haluaisin keskittyä Guinea-Bissaun humanitaariseen tilanteeseen. Kun ajatellaan että siirtymään joutuneita henkilöitä, pakolaisia, haluaisin tietää, millaisia tietoja voisitte antaa meille. Millainen humanitaarinen tilanne siellä vallitsee, millainen pelkotilanne siellä ihmisillä on. Tällä on paljon merkitystä Euroopan unionille. Me halusimme tietää myöskin sen, mikä rooli EUlla pitäisi olla maan, jälleen, maan ja valtion jälleenrakentamisessa Guinea-Bissaussa. Euroopan tukiin tässä vähän viitattiin, niihin liittyy ongelmia ja varojen jäädyttämisestä puhuttiin. Täällä myös tuotiin esille toinen asia, haluaisin kysyä, onko komissiolta takeita sille, että nämä varat, jotka oli korvamerkitty Guinea-Bissaulle, niin onko takeita siitä, että, että niitä käytettäisiin siihen jälleenrakentamiseen, jossa sitä eniten tarvitaan ja vakavan humanitaarisen, humanitaaristen ongelmien ratkaisemiseksi. Eivätkö ne menisi ikään kuin suoraan kansalaisille. Sitten vaaleista sanoitte, että tässä on ensimmäinen vaihe. Tiedämme myös, että teknisellä ja materiaalisella tasolla on suuria puutteita vielä Eh, kun ajatellaan vaalien järjestämistä kyseisessä maassa. En nyt halua mitään tarkkaa päivämäärää, mutta haluaisin kysyä, voisitteko arvioida sitä, koska uskotte, että nämä vaaleja koskevat tiedot voitaisiin saada, ja mikä rooli EUlla voisi olla näiden tietojen muodostamisessa? Kiitos. Kiitos. Sitten Milan Mon, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Ramos Orta siitäkin, että olette täällä hetken kanssamme. Ja kiitoksia näistä tiedoista koskien Guinea Bissausta. Haluaisin hyvin lyhyesti kes- keskittyä tähän toiseen näkökohtaan, jota käsittelitte, nimittäin linkit huume kauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen, johon muutkin kollegat täällä jo viittasivat. Minulla oli hyvin hyödyllistä kuunnella teitä jotakin päiviä sitten, toista päivänä vielä kuulin tässä talossa, kuinka mm, valtavat sitten, Guinea-Bissaulla on huumekauppaan. Ikään kuin se olisi varsinainen Länsi-Afrikan kokeina kaupan keskus. No, te nyt asetitte tämän oikean yhteyteen ja kävi ilmi, että tätä on kyllä liioiteltu ja ymmärsin kyllä kuinka merkittävä äh, guinea olisi kokaini kaupassa, joka tulee Etelä-Amerikassa. Amerikasta. Tämä tieto on minulle suureksi hyödyksi, koska olemme laatimassa mietintöä transatlanttisista suhteista. Globaalisti siinä on myös EUn, äh, Yhdysvaltojen, äh, Etelä-Amerikan ja Afrikan suhteet ja siksi tämä on hyvin hyödyllistä, mutta haluaisin muistuttaa teille esimerkiksi siitä, että meillä on nyt Eko Uvasin toimintasuunnitelma, joka koskee hu- ha- huumeita. Sitten meillä on VAKSI, tämä Yhdysvaltojen länsi afrikan koskeva yhteistyövälintä. UNODOC, eli yhdistyneen kansakuntien järjestäytynyt rikollisuutta koskeva yksikkö myöskin tekee tässä yhteistyötä. Latinalaisessa Amerikassa toki tuotetaan kokkainia ja se kulutetaan Euroopassa, mutta nämä lyhenteet, jotka juuri mainitsin, tekevät selväksi sen, että Länsi-Afrikassa on aika lailla materiaalia niin, että se että siellä myös Guinea-Bissaulla on merkittävä rooli. On totta, että tuottajat ovat yhtäällä, kuluttajat toisaalta, mutta pelkäänpä, että Länsi-Afrikassa ja myös Guinea-Bissaussa on yhä enemmän johtoasemaa, ei kyllä, ei kuluttamisen puolella, mutta kuljetuspuolella kyllä. Kiitoksia. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Siis en voi nyt vastata ihan kaikilla kielillä, espanja, portugali, englanti. Ehkäpä siinä tulisi sekaannuksia vaihtaessani kieltä, joten pahoittelen, jatkan englanniksi. Vaalipäivämäärän osalta ekovasin johtajat, jotka äskettäin tapasivat Norsulurannikolla, ovat tehneet esittäneet lausunnon Guinea-Bissausta ja mitä tulee vaaleihin. He odottavat, että vaalit pidetään tänä vuonna marraskuussa joulukuussa. Kun olen palannut Bissausta, niin aion pitää kokouksen Afrikan unionin edustajien kanssa, ECOWASin CPLP-edustajien kanssa – EUn edustajien kanssa, myöskin kahdenvälisten kumppaneiden kanssa, jotta voimme tarkastella Ekovasin kantaa ja lausuntoa, koska täytyy aina pyrkiä vahvistamaan alueellisia organisaatioita. me ollaan eri mieltä aika ajoin eri strategioista tai taktiikoista, mutta YK on pääsihteerin politiikka yleisellä tasolla on ollut se, että pyritään yhteistyöhön, pyritään tukemaan, annetaan johtajuutta alueellisille organisaatioille ja alueellisten haasteiden kohtaamiseen. Ekovasin kanssa tehdään työtä, jotta voimme varmistaa se kehys, josta on sovittu on kanssa. Sitten on poliittiset johtajat, kansallinen parlamentti, heidän kanssaan keskustelemme vaaliaikataulusta. Kuten sanoin aiemmin, toivomuksissa on, että maaliskuun loppuun mennessä sekä hallitus, toimeenpanovalta, parlamentti molemmat, joka on edelleen legitime parlamentista hän ole hajotettu, saavat aikaan etenemissuunnitelman, jossa on nimenomaiset vaiheet kohti vaalipäivää. Sitten toukokuussa tulisi laajempi inklusiivinen hallitus. Tämä vaaleista. Mutta tässä mielessä minun, se mitä pitäisin parempana, ja Kineotissa on velillä ja siskolla on jo kertonut, että kun otetaan huomioon se epäilys, jota puolueiden ja poliittisten johtajien keskuudessa on. Usein siellä vaalitulokset tulevat haastetuiksi. Syytetään vallanpitäjiä tulosten manipuloinnista, niin saattaisi olla parempi, että Afrikan unioni, YK, kansainvälinen yhteisö hoitavat koko vaaliprosessin. Kerroin heille, että minun mielestäni suvereeni toiminta on la- lakien säätämistä. Vaalilakiin lain säätää kansalliskokous. Sitten varsinainen äänestymistapahtuma on kunkin maan yksilön suvereeni toiminta. Mutta, sekin, mutta järjestäminen oli ole välttämättä suvereniteettiasia. Voi alihankinnaksi antaa ikään kuin tämän, jos ulkopuolisella taholla on kyky se järjestää. Ehkäpä YK olisi paras johtaa tätä koko prosessia, erityisesti jos pystyt, onnistutaan siinä, että heille sopii, että seuraavan viiden vuoden aikana heidän maansa parhaaksi olisi laajapohjainen hallitus, jossa ei ole vaan häviäjiä, että kaikki osallistuvat maan uudelleenrakentamiseen, jälleenrakentamiseen. Silloin saadaan parempi ilmapiiri transparenteille vaaleille. Sitten asetellaan armeijan uudelleenjärjestelyä. Olen tavannut kaikki armeijan johtajat Kerroin heille siitä, että kaikilla on tunne siitä, että ta- äh, aseellisten voimien uudelleenjärjestelyä tarvitaan. Käytetty kieli aiemmin, joka on hyväksytty useimmissa paikoissa on reformi, uudistus. Minä käyttäisin mielelläni modernisointi, ja järjestelyä, uudelleen organisointi asevoimille, mutta se on prosessi, joka on lähtenyt sieltä omasta piiristä, koska nämä ihmiset, joiden kanssa olen puhunut, he ovat veteraaneja ja veteraaneja, jotka 50-60-luvulla saivat aikaan Kinevissä on itsenäisyyden. Jos heitä tarkastelee ja historiaa maassa, niin heiltä ei voida ottaa pois heidän vastuutaan ajatella maan tulevaisuutta ja asevoimien tulevaisuutta. He tulisivat minun luokseni ehkäpä kolmen kuukauden päästä Tuokaa visionne, perustakaa se analyyttisen tilannearvion kinävissaussa, sisäiset ulkoiset haasteet, tavanomaiset turvallisuushaasteet, epätavanomaiset sellaiset, ja sanokottakaa, niin huomenna sanokaa sitten. Nämä asiat meidän täytyy kohdata, mutta se erite täytyy myös tasapainottaa ne asiat ja ottamalla huomioon maan resurssit, millä saattaa olla tarpeita, mutta ei ole resursseja. Jos voimavaroja ei ole, niin silloin ei voida aina luottaa ulkoiseen tukeen. Täytyy tarkastella muita keinoja armeijan ja poliisin ulkopuolella, kun käsitellään epätavanomaisia ja perinteisiä turvallisuushaasteita. Pointtini on, että meidän täytyisi tehdä heidän kanssaan työtä, jotta voidaan modernisoida, uudelleen järjestää Ginapissa on asevoimat. Ei ole suurempia prioriteetteja, kaikki ovat prioriteetteja. Ja toivon, että EU tässä mielessä, joka on tehnyt jo selvityksen kahden vuoden tutkimuksen asevoimien ongelmista. Angola on tehnyt, Ekovas on tehnyt selvityksen asevoimien ongelmista, joten ne riittävät. Tarkastelemme siitä, mitkä ovat olleet suositukset ja johtopäätökset. Ja sitten autamme siellä asevoimien johtajia samaan aikaan asianmukaisen suunnitelman asevoimien uudelleenjärjestelyssä. Mutta siihen kuuluu myös koko valtion uudelleenjärjestely. Ei voi olla kyse pelkästään armeijasta. Oikeusjärjestys, muutkin sektorit, Sitten huume ja muukin järjestäytynyt rikollisuus. En halua, että minua tulkittaisiin väärin, että ongelma olisi. Totta kai, kun Länsi-Afrikassa on tällaisia ongelmia ja kansainvälinen yhteisö, se pitäisi auttaa, koska se vaikuttaa myös Eurooppaan, erityisesti teihin. Ja yksi välitön tapa tehdä se on enemmän ilmavalvontaa tai tiedustelua Jopa Senegal, joka on parhaiten toimivia Länsi-Afrikan valtioita, silläkin on tutkajärjestelmä, joka ei toimi lentokenttäalueiden ulkopuolella. Jos tulee mereltä päin, niin ei voida huomata sitä. Puhumattakaan Kineapissausta. Että mitä sitten äh, voisi olla esimerkiksi tutkajärjestelmä, jolla saadaan havaittua laivat, lentokoneet, voitaisiin pyrkiä yhteistyöhön Guinea-Bissaan viranomaisten kanssa, että tämä olisi ensimmäinen askel ennen kuin he pystyvät järjestämään omat rannikkojoukot. Että siellä olisi joitakin merijoukkojen turvallisuuselementtiä Euroopasta jonkun aikaa, jolla olisi Teillä olisi tukikohta siellä jossain tukikohta jonkun alueella, ehkäkin Abissaan alueella, jossa samaan aikaan on koulutusta, infrastruktuurin parantamista, laitteiden ennallistamista, ja tehdään tätä ilmavalvontaa ja merivalvontaa samaan aikaan. Sitten ehkä pystyttäisiin hillitsemään ja vähentämään merkittävästi huume- ja muiden kriminaalielementtien infiltroitumista alueelle. En voi kommentoida konfliktia tai eri maiden, alueen maiden eh, ristiriitaisia tai vastakkaisia kantoja. Ehkäpä sitten kun olen mandaattini lopussa, niin voisin kirjoittaa asiasta, mutta nyt voin sanoa sen, että CPL, äh, siis Portugalin maiden, portugalinkielisten maiden yhteisön keskuudessa ei ole edes siellä yksimielisyyttä, miten Kinepissä kohdalla käsitellään. Ei ole yksimielisyyttä ECOWASin ja Afrikan unionin välillä. Ei ole yksimielisyyttä edes Euroopan unionin sisällä. Tai edes komissiossa siellä. Eli on hyvin luonnollista, että 15 valtion jäljellä on eri intressiä. Se, mitä minä yritän tehdä, on tehdä heidän kanssa työtä ekovassin kanssa riippumatta niiden yksittäisten maiden erityisintresseistä Kineapissaossa Ottaa heidät mukaan prosessiin ja haastaa heidät kunnioittavalla tavalla. Kineapissau ei ole Mali, eikä se ole Kongo. Jos Afrikan unioni Kineapissaan tapauksessa – jos ei voida ratkaista Kinevissa on ongelma, voidaanko ratkaista Malinkaan ongelmat? Kinäpissässä ei ole sisällissotaa. Armeija ei koskaan ottanut valtaa. Oli vallan, vallankaappaus, sitten he antoivat vallan sen jälkeen ryhmälle sivillejä. He eivät koskaan hallinneet välittömästi. He tekevät tuloja, mutta nykyinenkin transitio presidentille sivilihallitukselle he pyrkivät pitämään etäisyyden nykyiseen presidenttiin. Nykyinen presidentti ei halunnut ottaa vastuuta itselleen. Hän on PHCn poliittisen byron jäsen. Mutta ICR tekee tämän sen nyt maan vuoksi. Sitten huumeiden dekriminalisointi vai ei. Se ei ole asia, jota olisin tutkinut. Aion välttää siihen vastaamista. Koko ihan suoraan sanoen en ajatellut asiaa koskaan. Sitten humanitaarinen elintarvikeapu. Kyllä äärimmäistä köyhyyttä on Aliravitsemusta ei ole tarpeeksi väestön enemmistön keskuudessa käytössä puhdasta vettä. Eli kun poliittista järjestelyä ei vielä ole, joka olisi hyväksyttävissä kaikille, kehottaisin teitä laajentakaa tukeana nopeasti minun toimistoni kautta, UNICEFin kautta, maailman ruokaohjelman kautta, koska YK virastot, jotka ovat paikalla. Ne ovat ainoita, jotka voivat olla läsnä koko maassa. Ja heillä on hyvin rajoittuneet budjetit. Ja he tekevät hienoa työtä. Kovin vaikeissa olosuhteissa. Ajatellen monia kansainvälisiä työntekijöitä, jotka maassa asuvat. Joten vetoaisin teihin, Tarkastelkaa sitä samaan aikaan, kun ette voi antaa suora budjettitukea hallitukselle, niin ainakin pyrkikää tekemään kansainvälisten järjestöjen kanssa, kansallisten järjestöjen kanssa yhteistyötä ja YK on erikoisvirastojen kanssa. Taidan nyt olla vastannut useampiin kysymyksiin, en jäikö tässä jotain väliin. I think. Okay. Well. Kiitoksia kovasti. Keskustelu on ollut hyödyllinen ja varmaankin mahdollisuus meille saada ensikäden tietoa tilanteesta tällä alueella. Olemme kovin kiitollisia, että kerroitte meille tiedot ja vastasitte kysymyksiin me. Joten kiitos kovasti herra Horta. Toivomme teille kaikkea parasta siellä, joten pidämme yhteyttä.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 So we have two votes. Selvä kaksi äänestystä. Ensimmäinen on lausunto naisten oikeuksista Balkanin liittymämaissa. Oletteko valmiita? Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero viisi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 8. Tarkistus 8 puolesta tyhjää vastaan hylätty. Numero 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmetoista puolesta vastaan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 Minulle kerrotaan, että pit, olisi pitänyt äänestää myöskin tarkistuksesta 16, koska 14 hylättiin. Joten kohta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme kompromissi kolmoseen. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 22 kahdessa osassa ensimmäinen osa 24. Aha. 24. Pahoittelen. 24. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 27. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys koneellisesti. Yksi, kaksi. Ilman äänestyskorttia. Katsotaan puolesta. 29 puolesta. Onnittelut. Now we go to the second vote. Sitten toinen äänestys. EUn ja Kiinan sopimus. Yksi loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaksi ilman äänestyskorttia. Äänestys päättyy. kahdeksan puolesta. Kiitos kovasti, herra Tanok. Onnittelut.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 on tulossa. Odotetaan muutama minuutti, että pääsee paikalle. Well, you know, I have to announce you that in the view... Täytyy kertoa teille, että nyt kun agenda on kiihtynyt, niin keskustelumme herra Rupert Join kanssa, joka on äskettäin nimitetty EUn Marokon edustuston päällikkö, alkaa kello viisi. 17 eikä 17.30, mikä on tietysti hyvä uutinen. Joten odotamme Rova Marisa. Okay. So, next item is... Seuraava kohta esityslistalla on edustaja Matiasin kertomus parlamentaarisen yhteisvaliokunnan kokouksesta, joka pidettiin helmikuussa. Marisa Matias on varapuheenjohtaja Masrek valtuuskunnassa ja totta kai Meitä kiinnostaa Syyrian kriisin vaikutukset Libanoniin. Erityisesti se, kun vaalilainsäädäntöä uusitaan Libanonissa. Nyt meillä on viitisen kymmenen minuuttia aikaa käsitellä kysymyksiä. Olkaa hyvä, Marisa Matias. Very much, I do apologize. Kiitoksia. Pahoittelen sitä, että tuli myöhään paikalle mutta olin siinä uskossa, että aloitamme puoli viideltä. Aivan muutama sana valtuuskunnasta. Ja totta kai käsittelen kahta pääkysymystä matkaltamme, jotka myös te mainitsitte. Me olimme 11-15 helmikuuta paikan päällä ja meillä oli mahdollisuus tavata presidentti presidentti, pääministeri, parlamentin puhemies ja muita ministereitä muun muassa, muiden muassa ulkoministeri, sisäministeri ja sosiaaliasiaministeri. Tapasimme myös poliittisten puolueiden johtajia ja ihmisoikeuskomitean edustajia. Tapasimme myös armeijan johtoa. Tämän lisäksi meillä oli mahdollisuus tavata kansalaisjärjestöjohtajia lähinnä pakolaiskysymysten tiimoilta, kun näitä niitä pakolaisia, tulee Syyrian puolelta. Ja sitten keskustelimme myös vaaliuudistuksesta. Haluaisin välittää teille tietoja valtuuskunnan matkan päätuloksesta. Kävi aika lailla selväksi, että kokousten ilmapiiri oli varsin vilpitön. Kaikki, jotka me tapasimme, vahvistivat sitä tuntemusta, että Toimimme poliittisen vakauden turvallisuuden hengessä. Ja kaikki osapuolet pyrkivät Libanonin kansalliseen yhtenäisyyteen. Syyrian tilanne ja kriisi totta kai, niin kuin tiedätte, vaikutti tunnelmaan. Libanonin viranomaiset ovat päättäneet, että jossakin vaiheessa otetaan kantaa myös siihen, mitä Syyriassa tapahtuu, koska maahan on hyvin jakautunut sen kannoissa Syyrian tilanteen suhteen. Yhtenäisyydestä pyritään pitämään kiinni kuitenkin ja pyritään pitäytymään samoilla linjoilla pääkysymyksissä. Tämä on se poliittinen ympäristö, se konteksti, joka tällä hetkellä on vallitsevana. Aivan lyhykäisesti käsittelisin niitä kahta kysymystä, jotka mainitsitte johdannossa. Me keskustelimme pääasiassa Syyrian tilanteen vaikutuksista. Niin kuin tiedätte, Libanon on ainut maa, joka on pitänyt merialueensa, äh, joka on pitänyt alueensa avoimena pakolaisille – Tilanne on nyt sellainen, että noin 280 000 pakolaista on tullut Libanonin puolelle. Noin 3 000 pakolaista saapuu sinne joka päivä. Ongelmat ovat valtavia tähän tilanteeseen sopeutumisessa. Totta kai kyse on fyysisistä resursseista. Resursseja ei ole riittävästi jotta voitaisiin toimia asianmukaisesti tässä inhimillisessä humanitaarisessa kriisissä. Oletamme, että tilanne muuttuu lähikuukausien, lähiviikkojen aikana. Tilanne on sellainen, että sekä kansalliset viranomaiset, kansalliset toimijat että kansalaisjärjestöt vahvistivat kaikissa kokouksissa sen, että nyt tarvitaan kansainvälistä yhteisöä. Meidän on perehdyttävä asiaan huolellisesti, jotta voisimme tukea tässä tilanteessa. Totta kai sotilallisestikin tilanne on vaikea, mutta tämän lisäksi on vielä tämä pakolaisvirta kysymys. Hyvin tärkeää on se, että voimme avoimessa hengessä keskustella näistä kysymyksistä. No sitten vaalilakikysymyksestä. Tästäkin me keskustelimme. Ehdotuksia on tehty useampia. Vaalit oletetaan pidettävän kesäkuussa ja tällä hetkellä on useita ehdotuksia siis tehty uudeksi vaalilaiksi. Parlamentti ei nyt kokoonnu säännönmukaisiin kokouksiinsa, mutta on sellainen alivaliokunta, joka erityisesti käsittelee vaalilain uudistusta ja sen mandaatti jatkuu edelleenkin. Lopputulosta tästä keskustelusta vielä odotetaan. Siellä keskustellaan suhteellisesta ja enemmistöjärjestelmästä vaalien suhteen. Valtuuskunta matkan jälkeen erityisvaliokunta äänesti ja siinä yhdessä, hallitus yhdessä Libanonin joukkojen tai puolueen kanssa kannatti enemmistönä suhteellista vaalitapaa. Tämä keskustelu on kuitenkin vielä käynnissä, mutta alustava äänestys tästä aiheesta on siis jo järjestetty ja nähtäväksi jää, mitä tapahtuu lähipäivinä ja viikkoina. Nähtäväksi jää, onko mahdollista pitää vaalit suunnitelmien mukaisesti kesäkuussa. Aivan lyhyesti sitten muita kysymyksiä, joista keskustelimme Libanonissa. Naisten kysymys, heidän osallistumisensa politiikkaan ja heidän edustuksensa poliittisessa elämässä. Tämä kysymys nousi useissakin kokouksissa esille – niin ikään kysymykset, jotka liittyvät oikeusjärjestelmään ja tarpeeseen toimia riippumattomasti oikeusjärjestelmän ja poliittisen järjestelmän suhteen. On hyvin tärkeää, että keskustelemme niistä kysymyksistä, joita teitä kiinnostavat. Eli vastaan mielelläni kysymyksiin. Thank you very much, Chairman. Uh, thanks to, uh... Kiitos puheenjohtaja, kiitos raportoijalle kaikista tiedoista. tietysti on asioita, joista kannattaa keskustella, tuomiokunta, naisten oikeudet ja niin edelleen. Yksi asia tuli esille joka on mielestäni polttava asia. Mietin, että keskusteltiinko tästä vierailun aikana. Kuten tiedätte, viime kesän Burgasin tapahtumien jälkeen, jossa terroristi hyökkäys tapahtui, niin muutama viikko sitten alustavan tutkimuksen jälkeen – meidän hallituksemme tietysti yhteistyössä maailman tiedustelujärjestöjen kanssa yhteistyössä on viitannut siihen, että ehkä tässä oli yhteys tähän terroristihyökkäykseen. Se olisi voinut olla vieläkin traagisempi, mutta nytkin koko bussi pommitettiin ja useita ihmisiä kuoli. EU joutuu tästä vaikeaan tilanteeseen, koska Israel ja Yhdysvallat ovat sitä mieltä, että Hezbollah on tämän takana. Ja nyt on painetta EUlle, että Hezbollah laitettaisiin terroristilistalle myöskin. Keskustelitteko tästä, mitkä ovat eri mielipiteet ja mitkä ovat vaikutelmanne? Koska kuten sanoin, Tilanne on aika vakava, monimutkainenkin otetaan huomioon nykyinen poliittinen tilanne. Libanoniassa, Syyriassa asia pitäisi käsitellä, vaikka se ei olisikaan raportissa, niin täällä valiokunnassa kuitenkin. Thank you very much, Mr. Mario. Kiitoksia sitten herra Mario David, olkaa hyvä. Thank you very much, sir. Uh, we are... Kiitos puheenjohtaja. Me keskustelemme Libanonista ja Lähi-idästä tiedä puheenjohtaja, olisi, oliko jo mahdollista ilmoittaa ennen äänestystä, että meillä on tänään paikalla vieraita. He ovat Persialahden yhteistyöneuvostosta. He, minäkin haluaisin tervehtiä heitä. Kiitos Marisa Matiakselle siitä, että hän kertoo valtuuskunnan matkan tuloksesta tässä kokouksessa. Sekä hänen raporttinsa että muut kuulemani ovat olleet hyvin myönteisiä matkan suhteen. Totta kai huolestuttaviakin aiheita on, kun otamme huomioon erityisesti Syyriasta tulevan pakolaistilanteen, niin tämä on huolestuttavaa, toisin kuin muut. Olen ymmärtänyt, että Libanonin viranomaiset eivät halunneet pitää ihmisiä sotapakolaisina. Tästä aiheutuu luonnollisesti valtava taakka. Euroopan unionin pitäisi kiinnittää tähän huomiota ja pyrkiä auttamaan viranomaisia, jotta tätä hyvin dramaattista tilannetta voitaisiin helpottaa. Aivan niin kuin kollega totesi, meidän pitäisi keskustella ja pitäisi esittää pyyntö paronitar Ashtonille tulla paikalle. Mikä on unionin kanta? Häntä on pyydetty ulkoasiainvaliokuntan, ulkoasiainministeriöt ovat pyytäneet kannanottoa ja useampaan otteeseen. Jos nyt voin oman kantani tuoda esille, niin on hyvin vaikeaa ottaa kantaa, vaikkakin kaikki osoittaa nyt Hisbollahin suuntaan. Täytyy muistaa, että Hezbollah on mukana koalitiossa, joihin meillä on ystävällismieliset suhteet. Eli tästä aiheesta on keskusteltava, se on huomioitava ja mielelläni jatkossakin keskustelen tästä aiheesta, jotta voimme määritellä oman kantamme. on hieman omituista, että yhden poliittisen perheen johtaja saa ylistystä Hisbollahin kotisivuilla. Tästä varmasti jatkossa keskustellaan. Siis erityisesti sosialistit, kun tästä aiheesta keskustellaan. Marisa jo korostikin sitä seikkaa, että tuleva vaalilainsäädäntö on tärkeä. Niin kuin tiedätte, aivan riippumatta siitä järjestelmästä, joka jatkossa on käynnissä, onko se sitten enemmistövaalitapa vai suhteellinen vaalitapa. Me tiedämme, että Libanonin perustuslaissa kristityt nimittävät presidentin pääministeri tulee sunnien joukosta ja parlamentin puhemies taas Hezbollahista. Demografia kuitenkin on muuttunut. Me tiedämme, että maassa on valtavasti jännitteitä, koska perustuslain laatimisen jälkeen demografia on muuttunut dramaattisella tavalla. Totta kai täytyy arvostaa demokraattisia periaatteita, mutta toinen asia on taas se, mitä perustuslakiin on kirjattu. ajan mittaan on lähestulkoon unohtunut se yhteistyö, jota pitäisi olla, mutta jota tällä hetkellä ei juurikaan ole. Kansainvälinen yhteistyö, yhteisökin on unohtanut sen, että Libanonin viranomaisten ja kansainvälisen tuomioistuimen välillä pitäisi olla yhteistyötä. Näiden ongelmien pitäisi pitää meidät myös tilanteesta kiinnostuneina. Mrs. De Kaiser, please. Kiitos kovasti. Ja nyt Roveri Kaiser. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin pahoitella Maria Matiaselle sitä, että en voinut olla paikalla, kun hän, hän piti oman alustuksensa, koska minäkin luulin, että aloitamme kello 16.30. Tämä tuli vähän yllätyksenä. Muutama pieni kysymys. Ensinnäkin, ehkä Marisa tästä puhuikin. Eli mikä tilanne on vaalillakin äänestyksessä? Minä haluaisin vain tietää, kun ajatellaan tätä tilannetta, ovatko Libanonilaiset ottaneet huomioon suositukset edelliseltä Salafrankan johtamalta valtuuskunnalta tietenkin vaalipiirin kokoon heidän asiansa ja, ja valinta, valinnat on ovat, ovat omat, mutta haluaisin tietää, onko näitä suosituksia seurattu. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan tulevia vaaleja. Sitten toinen kysymys, mikäli vaalit pidetään ne pidetään hyvin herkessä tilanteessa, koska Syyrian sota on edelleen käynnissä, eikä ulospääsyä ole vielä löytynyt. Ja puolet Libanonista puolesta Assadia, niin Hezbollah on edelleenkin Assadin puolella. Kymmenet tuhannet, jopa sata tuhatta pakolaista Syyriasta on nyt Libanonissa. Tilanne jännittyy Tripolissa ja pohjoisessa. Tänä viikonloppuna oli Libanonin pohjoispuolella jännitteitä. Tästä tulee todella hyvin arkaluontoinen tilanne, eikä kaikki ehkä hyväksy tätä vaalilakea. Tästä tulee todella hy- hyvin herkkä tilanne vaikka Hisbollihin tilanne meitä kaikkia kiinnostaa ja kaikki varmasti haluaisimme, että erityisesti tämä äh, Rafid Haririn äh, kysymys, kuulemaa kysymy, koskeva kysymys äh, tuomioistuimessa ratkaistaisiin, mutta todella tähän tulee vielä tämä Hisbollahin terroristilista tähän kaiken kukkuraksi. Voi olla, että loppujen lopuksi tämä alue räjähtää käsiin. Nyt kun on suurin piirtein kuitenkin saatu pysymään se kasassa ja Mikatin hallitus Jyrin kanssa on suurin piirtein sanonut tämän pitämän kasassa. Tämä on hyvin vaikea tilanne. Minulla kysymys koskee sitä, selvitäänkö vaaleihin asti, pidetäänkö vaalit puolittain rauhallisessa tilanteessa – ja se kysymys, että ovatko Euroopan unionin suositukset suurin piirtein otettu huomioon uudessa vaalilaissa vai eikö niitä ole ollenkaan huomioitu. Tämä on meille kuitenkin tärkeä asia. Thank you very much. Mr. Tanok, please. Kiitoksia, herra Tanok. Kiitos kysymyksesi koski myös Hisbollata, että Euroopan parlamentin edustusta, onko niillä politiikkaa, että otetaan yhteyksiä Hisbollahin parlamentin jäseniin vai ei. Minä olen sitä mieltä, että Euroopan unionin tekemä ero sotilaallisen siivin ja niin kutsutun äh, siviili, äh, siiven välillä, että toinen on kielletty, toinen sitten voi edelleen saada EUn rahaa, jotta voitaisiin, että ei voida hyväksyä sitä sillä sitten äh, kerrotusti rahoitettaisiin terroristitoimintaa, eli Kysymys jälleen neuvostolle, miksi se ei äh, kiellä koko organisaatiota, jos on yhteys äh, syyttömien turistien ja Israelin äh, tappamiseen. Mutta toinen kysymys ähm, kollegalle on sellainen, joka koskee sitä asiaa, että keskusteltiinko ollenkaan Syyriasta ja siitä, että mitä ajatellaan poliittisessa luokassa Libanonissa siitä, jos Baath-hallinto kaatuisi Damaskoksessa ja Al-Sadin hallitus loppuisi. Tietysti Syyriä on historiallisesti pidetty äh, menetettynä provinssina, eikä ole Libanonin äh, itsenäisyyttä tunnustettu eräällä tavalla, että mikä on tässä Beirutin ja Damaskoksen suhde. Kiitoksia herra Pöttering, joka on lähi työryhmän työryhmän puheenjohtaja. Äh, Herr Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olin muutama viikko sitten Libanonissa ja minun arvioni on sellainen, että Libanon on kaikkien ongelmien tai monien ongelmien sulatusuuni, joita meillä lähi on. Ensimmäinen huomioni, ja tässä viittaan siihen, mitä kollega Kirilov sanoi, kaikki mitä teemme ja reagoimme ja miten suhtaudumme eri ryhmiin, se täytyy perustua todelli, todellisiin tosiasioihin, että perustua siihen, mitä oikeasti on tapahtunut. Ja sitten jos esimerkiksi amerikkalaiset yhtävästi, jos heillä on, jos israelilaisillakin on todisteita siitä, että Hisbollahin jäsenet ovat tappaneet israelilaisia, niin sitten nämä tiedot meidän täytyy saada. Ja jos todellakin näin oli, että Hisbollah on tässä takana, niin sillä täytyy olla seurauksensa. Tietysti me tiedämme, miten tärkeä Hisbollah on koko rauhanprosessin kannalta, Libanonin sisäiselle vakaudelle, mutta myöskin rauhanprosessille, jossa nyt alkaisi Israelin kanssa uudestaan. Ja tiedämme läheisestä yhteydestä, joka on Syyriaan ja Iraniin. Tietysti siellä paljon on liikkeessä tällä hetkellä, mutta totuudellisuus täytyy olla mittatikkuna. Eli täytyy selvittää aivan äh, selkeästi se, että kuka murhasi Bulgariassa israelilaisia. Bulgarian aluehan on EUn aluetta ja siinä mielessä on intressi siihen, että sillä annetaan suuri prioriteetti. Toinen huomioni on, ja kiitoksia Marissa Matias, kiitos siitä, että puhuitte pakolaisongelmasta, että teemme kaikkemme. Että kun ajatellaan Libanonia, joka jo sinänsä on niin epävakaa, niin autamme ja tuemme pakolaisasiassa heitä. Ja Mario Davidhan viittasi jo siihen, että monet pakolaisista ovat yksityisessä majoituksessa ystävien, sukulaisten luona. Se on tietysti rasite, ja, mutta se ei koske kaikkia. Ja jos haluamme, että poliittinen tilanne Libanonissa et, ei kärjistyisi, ja on kovin radi, radikaalia liikkeitä Libanonissa tietyillä alueilla, taitaa olla luoteessa, niin jos me haluamme, että tämä kärjistyisi, niin EU pitäisi kyllä tehdä kaikkensa, jotta pakolaistilanteessa voidaan auttaa. Viimeinen huomioni koskee sitä, kun on yhteyksiä moniin kristillisiin ryhmiin. Valitettavasti täytyy todeta, että siellä on kovasti erilaisia mielipiteitä. Jotkut ovat Syyrian puolella, kuten herra Un. Jotkut ovat kovin kriittisiä. Eli tilanne ei ole ollenkaan yhtenäinen ja täytyy minun suositukseni se, että kaikki pitäisi tehdä EUn puolella ja Euroopan parlamenttina, että meillä pidetään yllä yhteydet kuten aiempi pääministeri Signora, joka teki, minulle, teki minuun luotettavimman vaikutuksen, joka muslimina, rauhanmiehenä voi tehdä sovituksen hyväksi siellä paljon, niin että hänen kanssaan ja muidenkin kanssa ollaan hyvässä yhteydessä edelleen. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Sitten herra Salafranca. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Libanonin vaalit, aivan kuten Rova Kaiser sanoi, ollaan pitämässä nyt hyvin arkaluontoisessa tilanteessa, ottaen huomioon koko alueen dynamiikka ja erityisesti tämä selkkaus Syyriassa – Minulla on ollut mahdollisuus johtaa kahta viimeistä vaalitarkkailuvaltuuskuntaa, jotka Euroopan unionin lähetti, lähetti Libanonin. Ensimmäinen vietettiin hyvin erikoisissa olosuhteissa sen jälkeen, kun oli murhattu eh, pääministeri Hariri ja kun eh, Syyria 30 vuoden jälkeen vetäytyi eh, Libanonista. Tuolloin ei ollut mahdollisuuksia päästä vaaliuurille asti. Kansalaiset täyttivät paperin ja laittoivat sinne ehdokkaiden nimet. Ja näin vietiin vaaleja eteenpäin. Sitten nämä toiset viimeiset parlamenttivaalit, jossa olin, niin silloin joitakin muutoksia kyllä oli tapahtunut. Ne olivat myönteisiä. Sisäministeri, joka vastasi vaali, vaaleista, sai kyllä yksimielisesti tuen poliittisilta ja uskonnollisilta tahoilta tälle prosessille. Kuten tämän valiokunnan jäsenet tietävät, Libanon on hyvin erikoinen, erityinen maa. Siellä on äh, äh, marronilainen kristitty yksi johtaja, sitten yksi shia-muslimi ja eri uskontoja edustavia henkilöitä siis johtoasemisissa ja näin ollen tilanne on hyvin erikoinen Nämä ovat uskontoon perustuvia paikan jakoja ja näitä ei helposti voida sovittaa toisen tyyppisiin skenaarioihin. Kaiser aivan oikein osa- totesi, että tarvitaan laajaa keskustelua siitä, missä määrin hallitus ja parlamentaariset voimat ovat ottaneet huomioon tämän pitkän listan suosituksia, joita Euroopan unionin valtuuskunta esitti, jotta voitaisiin parantaa maan vaalijärjestelmää. On aivan selvää, että siihen liittyy merkittäviä puutteita. Joskus ne liittyvät myös järjestelmän omalaatuisuuteen. Sitten aivan oikein ehdotti, että voisi olla hyvä, että kävisimme vaalikoordinaatioryhmässä tästä syvällisempää keskustelua ja voisimme katsoa, missä määrin nämä suosituksemme on huomioitu maan viranomaisten tasolta, taholta. Nämähän tietenkin ovat vain suosituksia, joita annamme käyttöön. Sitten on toinen asia, johon viitattiin, se liittyy Yhdysvaltojen kongressin jäsenten kirjeeseen koskien sitä, pitäisikö Hisbollah ottaa Euroopan unionin terroristilistalle. Tämä on arkaluutainen kysymys. Hisbollah on todellakin asestettu ähm, milisijoukko, mutta se on myös poliittinen puolue ja minun mielestäni ennen päätösten tekemistä, eikä hän se edes kuulu edes meille, vaan se kuuluu Euroopan unionin ministerineuvostolle, mutta meidän on ennen päätöksentekoa oltava hyvin varovaisia. Pöttering aivan oikein kertoi siitä, minkä luonteisista mm, tosiasioista on kyse. Tilannetta on selvitettävä. Ja tietenkin iskuista vastuussa olevat on vietävä oikeuteen, mutta on myöskin huomioitava se, minkä sanoin, että Hisbollah on poliittinen puolue niiden jäsenet valitaan vaillilain määrittelyn prosessien mukaisesti. Ja on varoittava, ettei vaaranneta Libanonissa vallitsevaa äh, tasapainoasetelmaa. Todellakin kehotan, että moneen kertaan pohditte ennen kuin ryhdytte tälle, tällä tiellä etenemään. Sitten puheenjohtaja vielä tärkeämpää on se, että kunnioitetaan vaaliprosessia niin, että kun koalitiot tai tietty poliittinen valta voittaa vaalit, niin se sitten pääsi hallitusta johtamaan. Tai toisesta toiseksi on ollut vallalla tällainen kansan yhtenäishallitus. olin välillä vähän poissa täältä kokouksesta, enkä kaikkea kuullut. Olisi tärkeää tarkastaa, missä määrin vaali voidaan edesauttaa tasapainoisten ja oikeudenmukaisten vaalien pitää, mistä huomioidaan tämän maan ominaispiirteet demokraattisella standardilla mitattuna. Uh, Kiitoksia. Rouva Matias, haluatteko kommentoida? Senhor Presidente, eu agora Volto para o português. <laughs> Aion tällä kertaa käyttää portugalin kieltä. Kiitos hyvät kollegat esittämistänne kysymyksistä ja kommenteista. En lähde tietenkään kommentoimaan kommentteja, koska olen samaa mieltä monista kommenteista. Mennään suoraan kysymyksiin haluaisin suoraan esittää vastaukseni näihin kysymyksiin. Mitä tapahtui Burgasissa? Kollega esitti tästä aivan suoran kysymyksen. Kyllä. Me keskustelimme viranomaisten ja puoluejohtajien kanssa näistä puheista useissakin kokouksissa. Ensinnäkin toteaisin, että valtuuskuntamatkan aikana Libanonin pääministeri totesi, että hän on täysin valmis tekemään Bulgarian viranomaisten kanssa yhteistyötä, jotta vastuulliset saadaan oikeuden eteen. Tämä sitoumus oli aivan selkeä. Kaikki tiedot tässä prosessissa on tarpeen tuoda avoimesti esille. Prosessin on oltava seurattava, avoin ja todella kaikki tiedot on saatava käyttöön. Aivan niin kuin edustaja Salafranka totesi, tässä on toimittava äärimmäisen varovaisesti. viranomaiset ja pääministeri välittömästi totesivat, että he ovat valmiita toimimaan yhteistyössä, jotta tutkinta etenee. Tätä täytyy korostaa. Sitten toinen seikka. Ne keskustelut, joita me kävimme eri puolueiden johtajien kanssa ja viranomaisten kanssa – aivan riippumatta puolueiden virallisista kannoista tai niiden poliittisesta suuntautumisesta, niin kaikki puolueet aivan poikkeuksetta pyysivät sitä, että Euroopan unionin Euroopan unioni toimii äärimmäisen varovaisesti, kun vastuukysymyksiä selvitetään. Ei tämä tarkoita sitä, että pitäisi jotenkin kiistää vastuu ei suinkaan, vaan korostettiin vain sitä, että äärimmäisen varovaisesti tässä on edettävä. Poliittiset puolueet osittain ovat aivan vastakkaisilla kannoilla kuin, kuin Hisbollah, mutta joka tapauksessa kaikki peräänkuulittivat varovaisuutta niin, että sitten ei syntyisi mitään yllättäviä seuraamuksia – nykyisissä olosuhteissa niin, että ei synny varaa sisäisiin asioihin puuttumisesta. Totta kai näkökulmat ovat eriäviä. Toisaalta tähän liittyy viranomaisten vastuu ja toisaalta seuraamukset. Aivan niin kuin Mario David totesi, niin on hyvä, että meidän valiokuntamme keskustelee näistä kysymyksistä. Jos vain juttelemme, jutustelemme, mutta emme tee minkäänlaisia perusteellisempia johtopäätöksiä, niin eihän se olisi järkevää. Tämä huoli on tuotu esille eri toimijoiden taholta, viranomaisten taholta. Ja myös valtuuskunta Euroopan parlamentista totesi, että tässä ei pidä liikaa kiirehtiä, vaan on elettävä varovaisesti, jotta voidaan välttää hyödyttömään tilanteeseen ajautuminen käynnissä on tutkinta siitä, mitä Bulgariassa todella tapahtui. Euroopan parlamentin valtuuskunta, minä ja kolme valtuuskunnan jäsentä, totta kai pidättäydyimme kannanotoista, halusimme kuulla eri poliittisten puolueiden ja, ja johtajien kannanotot, halusimme kuulla heidän näkemyksensä, mutta emme ottaneet kantaa Toki minulla on oma näkemykseni eh, tilanteesta, Marjolla on oma näkemyksensä. Kaikki ovat pidättäytyneet lopullisten johtopäätösten tekemisestä. Mutta se hypoteesi tietysti tässä esitettiin, että Hezbollah otettaisiin terroristilistalle. Me peräänkuulutimme tässä kysymyksessä äärimmäistä varovaisuutta, koska seuraamukset voivat olla dramaattisia. Ja meidän suhteemme voisivat siinä tulla kyseenalaisiksi. Totta kai vastuukysymys on selvitettävä, prosessin on oltava uskottava ja avoin ja yhteistyön on oltava saumatonta. No sitten muut kysymykset. Veronique ja edustaja Salo, Salafanka käsittelivät valtuuskunnan suosituksia liittyen vaaliprosessiin, vaalilainsäädännön uudistamiseen. Kyseessä ovat pelkät suositukset, niin kuin Salafranka totesi. Nämä eivät ole mitään muuta kuin vain suosituksia, mutta niihin kyllä säännöllisesti viitataan. Me ymmärrämme, että Libanonin viranomaiset haluavat jatkossakin tehdä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa ja unionin toimielinten kanssa ja parlamentin kanssa. He totesivat, että vaalien lähestyessä johtajat ja viranomaiset Libanonissa katsovat parlamentin valtuuskunnan tuloa kyllä myönteisessä valossa, kun ajatellaan vaalitarkkailutoimintaa. No sitten suositukset, joita me aiomme antaa kirjallisessa muodossa ja toisaalta se, mitä tapahtuu, eli, eli keskusteluprosessi, kun nyt keskustellaan vaalilaista – tässä keskustelussa tietysti mukana ovat pelkästään Libanonin viranomaiset. Myös kansalaiset pitäisi huomioida. Täytyy muistaa, että meillä on toisaalta suositukset ja toisaalta viranomaisten vastuu Libanonissa sen suhteen, minkälaiseksi tämä vaalilaki eh, muotoillaan. Me olemme avoimia yhteistyön suhteen, samoin kuin he. Tämä yhteistyö on aivan hyvällä tolalla ja luottamus on vahvaa Euroopan unionin toimielimiin. No sitten Syyrian tilanne. Tilanne Syyriassa vaikuttaa kaikin tavoin Libanonin tilanteeseen. Tästä syystä Libanonin viranomaiset yrittävät säilyttää kansallisen yhtenäisyyden, suvereniteetin, eivätkä ota kantaa äh, sotaan ja kriisiin Syyriassa. Kollega totesi, että jakolinjoja on myös kristittyjen ryhmien sisällä, mutta kyllä nämä jakolinjat ovat nähtävissä koko yhteiskunnassakin Libanonissa. Jotkut kannattavat äh, Bashar al-Assadin valtaa, toiset taas ovat täysin päinvastaisella kannalla. Pitää yrittää ymmärtää Libanonin viranomaisia. He ovat pyrkineet ponnistelemaan, jotta suvereniteetti säilyisi ja jotta yhteistyö voisi jatkua myös Syyrian kanssa, jotta todella saadaan tämä vaaliuudistus valmiiksi ja jotta vaalit saadaan järjestetyksi. Usein eri puolueiden kannanotoissa on ristiriitoja Näitä ristiriitoja on myös yhteiskunnassa laajemmin. Joka tapauksessa viranomaiset haluavat pitää kiinni kynsin hampain kansallisesta yhtenäisyydestä. Tätä ponnistelua täytyy tukea ja kiittää. Seuraavaksi pakolaiskysymykseen. Mario lisäsi tästä tilanteesta hieman tietojamme. Mutta niin kuin Marjo totesi, tämä on pääkysymyksemme. Täytyy pohtia sitä, mikä on pakolaisten kohtalo. Suurin osa heistä on sukulaisten hoivissa, tuttujen hoivissa, mutta tilanne päivä päivältä pahenee. Me tiedämme, että myös oppositio on tässä heräämässä. Pakolaisleirejä jo on. Hyvin köyhien perheiden täytyy vastaanottaa pakolaisia. Ja totta kai tämä heijastuu jokapäiväiseen elämään. Emme voi suhtautua välinpitämättömästi tähän inhimilliseen tilanteeseen. YK on pyytänyt Euroopan unionia, joka on suurin avunantaja – pakolaiskysymyksessä, jotta apua ylläpidetään ja jos mahdollista vielä vahvistetaan. Jolle näin toimita, niin me emme voi vastata äh, niihin haasteisiin, joita tämä pakolaistulva meille aiheuttaa. Pakolaismäärän kasvu ja ne olosuhteet, joissa pakolaisia vastaan otetaan, luovat jännitteitä yhteiskuntaan Libanonissa. Jännitteet voivat pahentua, jos kansainvälinen yhteisö ja myös Euroopan unioni eivät tässä valpastaudu. En kommentoi kommentteja, vastaan vain kysymyksiin. Ja viimeisenä seikkana aivan selkeästi haluaisin todeta, että valtuuskuntamatkalla ymmärsimme hyvin selkeästi sen, että suhteet Euroopan unionin ja Libanonin välillä ovat viime vuosina vakiintuneet. Nyt todellakin vallitsee keskinäisen luottamuksen ilmapiiri Libanonin viranomaisten ja toisaalta Euroopan unionin toimielinten välillä. Tämä on tunnustettava. Todellakin voidaan puhua luottamuksen ilmapiiristä ja vuoropuhelu voi jatkua. Meidän on tehtävä johtopäätökset tästä valtuuskuntamatkasta. Ei pidä missään nimessä unohtaa pakolaiskysymystä. Keskusteluja on vielä jatkettava, erityisesti siitä, mitä Bulgariassa tapahtui. Parlamentin on keskusteltava myös tästä eri valiokunnissa, jotka ovat toimivaltaisia näissä asioissa. Okay, thank you very much. Now... Kiitos kovasti. Nyt viiden minuutin päästä kuulemme suljetuin ovin herra Rupert Joita, joka on äskettäin nimitetty EUn edustuston päälliköksi Marokkoon. Koska se on suljetuin ovin, niin vain ne, joilla lupa on osallistua kokoukseen, heitä pyydetään jäämään. Ja aloitamme sitten, kun herra Joy tulee paikalle. Chairman, just as a matter of interest. Aivan vain puheenjohtaja välikommenttina. Mitä tämä tarkoittaa kun tämä on suljetuin ovin tämä kokouksen jatko. Ketkä voivat jäädä tänne saliin? Yeah. No public is allowed, that's the minimum. Yleisöä ei sallita, se olisi juttu.